Mes chers collègues, bonjour. Hyvät kollegat, hyvää päivää. Pahoittelen tätä pientä viivästystä. Eikä nyt hyvää Vin Vamdikamp. Emme voi vielä saada sanoa hyvää iltaa. Täytyy odottaa kello kuuteen asti ja Ismail Tuukillekin hyvää päivää. Nyt hyväksymme tämän päivän esityslista luonnoksen, ellei mitään huomautettavaa siihen ole. Kenellään ei ole mitään sanottavaa, kaikki ovat tyytyväisiä, joten jatkamme. 12. huhtikuuta pöytäkirja hyväksytään, ellei siihen ole mitään huomautettavaa puheenjohtajan tiedonannot. Teilläpä on nyt paljon onnea, minulta ei ole mitään kerrottavaa, joten me aloitamme nyt heti liikkuvuuspaketista ja tiemaksuista. Kristin Rövödalonin esittelijämme kanssa. Kristin, hyvää päivää. Nyt Rova Kluun ei näytä olevan paikalla. Ei myöskään edustaja Salini näytä olevan paikalla. Mitäs nyt maanantaissa on vialla? Tämä hyväksytään nyt kerran ennen kuin annamme esittelijällemme puheenvuoron. Kiitoksia sieltä. Ennen kuin annan siis esittelijällemme puheenvuoron, haluaisin tervehtiä ja toivottaa vierailijamme tervetulleeksi. He ovat Wiesbadenin yliopistosta oikeustieteen opiskelijoita. Nostakaapa käsi ylös. Edustaja Galler. He ovat teidän vieraanamme. Tervetuloa teille. Ja kiinnitäkääpä hyvin paljon huomiota tähän. Te olette oikeustieteen opiskelijoita ja tämähän on hyvin oikeudellinen valiokunta. On hyvä, että tulitte juuri tänne valiokuntaan. Opitte meidän kanssamme valtavasti asioita nyt iltapäivällä. Me aloitamme nyt maksuista ja liikkuvuuspaketista. Kristin Rövedalon Bonfoy saa ensin puheenvuoron sitten varjoesittelijämme. Erityisesti myöskin edustaja Dans. Hän ei tarkkaan olla paikalla. Hän oli siis Envivaliokunnan varjoesittelijä. Ja tämän jälkeen käännymme komission puoleen, jotta saisimme kuulla heidän ajatuksensa. Komissiokin voi hyvin, vaikka maanantaina on vähän vaikeaa kaikilla. Eli ähm, edustaja Rövedalon Bonfoy, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, esittelijät, hyvät naiset herrat, ennen kuin esittelen kompromissitarkistukset, joita olemme työstäneet paljon varjostelijoiden kanssa, haluaisin kiittää teitä yhteistyöstänne, koko valiokuntaa ja erityisesti varjosettelijoita. Kiitos, että olet mukana laatimassa näitä kompromisseja. Olemme tehneet hyvää työtä rajallisessa ajassa. Kompromissitarkoitukset kattavat kaikki nämä tekstin haasteet. Ja no tietysti kaikki kompromissit eivät saa tukea kaikilta ryhmiltä, mikä on ihan normaalia, niin silti saimme useita kompromisseja, joissa on mahdollisimman suuri enemmistö takana – kompromissit. Ensinnäkin tärkeää on tuo vinjetin käyttöönotto liikennealalla. Meillä on tästä kompromisseja ja sitten se, miten näin, nämä, uusi, nämä käyt, suuret käyttäjät ja sitten vuoristoalueet on tässä huomioitu ja sitten nämä periferia-alueet on huomioitu tai myös sovellisuus muuten tiemaksuja raskailla ajoneuvoilla CO2 päästöjen mukaan. Näissä on paljon saatu tukea varjostelijan parissa. Lisäksi on hienoa, että suurin osa varjostelijoista tukee kompromissietusta, jotta viedään eteenpäin miettien loppuun saattamista raskaan osalla, koska se ensimmäinen joulukuuta 2022 tätä aikaistetaan. Siis, siis tämä on tärkeä viesti, jotta mennään kohti valkoisen kirjan tavoitteita, eli saastuttaja maksaa, käyttäjä maksaa periaate tässä toteutuisi. Muita kompromisseja pitää vielä käsitellä, niistä pitää keskustella ja huomenna järjestämmekin valistelun tapaamisen, jota me saattaa loppuun keskustelut. Sitten nämä ulkoiset kustannukset, no en valmista tästä on äänestetty ja siinä on määrätty nämä minimiarvot, ottaen huomioon tämä vinjettikysymys. Toivon, että pääsemme hyvin kompromisseja näistä tärkeistä asioista. Eli haluamme, että saastuttaja maksaa laskennan osalta transeurooppalaisessa verkostossa sitten kompromissit vinjettiin käyttöpoistosta kevyen ajoneuvon osalta tässäkin pitää jatkaa keskusteluja. Tämä on arkaluontoinen kysymys ja ymmärrän kyllä tiettyjen jäsenten prioriteetit, mutta korostaisin, että päivämäärää ehdotettu kompromissin 2025, se takaisi kyllä toimien progressiivisuuden, jotta saataisiin tarpeeksi aikaa jäsenvaltioissa sopeutua sääntelykehykseen EU-tasolla. Lopuksi pitää välttää kaikki väärennymykset, sen takia olisin selventää, että kompromissi näistä ruuhkamaksuista ei ole pakottava. Luotetaan teksti ei velvoita jäsenvaltioita ottamaan käyttöön ruuhkamaksut, vaan antaa niille mahdollisuuden tehdä niin harmonisoidussa puitteissa, jos niin haluavat olen täysin tietoinen siitä, että tietyt eh, edustajat ovat tästä haluttomia ja haluaisinkin korostaa, että nämä ruuhkamaksut olisivat vapaaehtoisia. Sitten soveltamisalan laajentaminen tässä direktiivissä toissijaiseen verkostoon. No tämä sisällä velvollisuuteen ottaa käyttöön maksujen noilla alueilla. Tämä on vain vaihtoehto, tämä kompromissi. Sano vain, että jos jäsenvaltiot ovat käyttöön näitä maksuja, niin pitää tehdä niin harmonisoidussa puitteissa, että huomioon euromaksudirektiivi, jotta vältetään järjestelmien pirstaloituminen EU-ssa ja jotta vältetään se, että siirrytään kohti näitä sekundäärisiä verkostoja. Lopuksi sanoisin, että kompromissipaketti vastaa tavoitteisiin, että voidaan pitää kunnianhimoista tasoa yllä vahvistaen tietyissä koordinaatioissa, kuten nämä ulkoiset kustannukset, sen liittyvät kysymykset ja sitten miten otetaan huomioon sosiaalinen ja alueellinen vaikutus näissä maksujärjestelmissä. Siinäpä puheenjohtaja. Kaikki mitä olisin sanoa. Ja huomenna on siis vielä työstä työstetään näitä kompromisseja vartijoiden parissa. kiitoksia edustaja Rovedalon. Nyt aloitamme heti keskustelun. Georges olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja heti näin alkuun haluaisin todeta, että yhteistyö esittelijän kanssa sujui vallan erinomaisesti myös muiden äh, varjoesittelijöiden kanssa. Ja kun äh, mietin ylipäätään toimintatapaa, niin äh, voimme kaikki olla siihen kyllä, kyllä yleisesti ottaen tyytyväisiä. Niin kuin esittelijä Kristiin jo totesi, onnistuimme samaan aikaan hyviä kompromisseja. Mitä ruuhkamaksu kompromissiin tulee, niin sitä EPP-ryhmä ei voi tukea. Katsomme, että se tulee aiheuttamaan kaksinkertaisen taakan. Sitten toinen seikka, jota EPP ei voi tukea, liittyy tämän laajentamiseen sivukaduille. No niin, sit esittelijä totesikin, että kyse on vapaaehtoisesta mallista, mutta EPP katsoo kuitenkin, että läheisyysperiaatteen perusteella asia tulee jättää jäsenvaltioiden vastuulle, jotka tuntevat parhaiten tilanteen alueillaan ja tällainen yksi kaikkia koskeva sääntö mielestämme ei ole toivottava, mitä tulee pienempiin teihin. Sitten raportoinnista myös tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää, että kerätään paljon tietoa, kuitenkaan luomatta byrokraattista hirviötä. Ja olen muuten tyytyväinen myös siihen, että löysimme laajan enemmistön pienkuljetusajoneuvojen ja pakettiautojen, lähettiautojen kohdalle. Mielestäni tämä kysymys on ja voi olla todellinen ongelma ja näin ollen siihen on hyvä puuttua. Samoin nämä turvalliset pysäköintialueet on toinen mielestäni hyvin tärkeä asia. Huomenna, niin kuin esittelijäkin mainitsi tuosta siirtymäkaudesta, mitä tulee henkilöautoihin, niin huomenna varmaan täytyy sitten vielä kyllä hiukan tästä keskustella. Ja toinenkin seikka vielä, nimittäin bussien ja kuorma-autojen välinen ero. Olen varma siitä, että yhteistyövarjostelijoiden välillä huomisessakin kokouksessa tulee johtamaan hyvään tulokseen ja hyvä tulos varmasti saadaan kaiken kaikkiaan. Kiitos paljon. Merci beaucoup, monsieur Barr. Paljon kiitoksia edustaja Barr. Edustaja Rinke, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää hänen valmistelevan työnsä laadusta ja sitä seuranneista keskusteluista ryhmämme yleinen kanta oli itse asiassa erittäin lähellä hänen linjaansa, joten meillä ei ollut kovinkaan vaikeita keskusteluja. Me jaamme ajatuksen siitä, että meidän täytyy mennä pidemmälle kuin komission aloite ja pohjata vankille aloitteelle tämä työ. Nyt menemättä niihin vaikeuksiin, joita saattaa mahdollisesti trilogissa tulla esiin. Me haluaisimme myöskin äm, laajentaa kevyisiin hyötyajoneuvoihin sovellusta. Tämähän on yhä kysymys, kuten George tuossa totesi. Mitä sitten tulee näihin äh, pienempiin teihin, olemme esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että ne tulee ottaa mukaan asetukseen – ja miksi? Nämä pienemmät tiet eivät ole täysin subsidiariteetin alaisia ja uskonpa, että toisin toimiminen olisi vaarallista. Löydettäisiin kiertoteitä. Tämä olisi ähm, sekä maantieteellisesti että hallinnollisesti hankalaa, eli kapasiteetti toissijaisella tieosuuksilla. Sen ei pitäisi olla este esittelijän mallin toteutumiselle. Yksi kysymys on äh, alueellisen hallinnon kapasiteetti äh, säädellä tätä toissijaisiin tieosuuksiin liittyvää ongelmaa, sillä usein äh, ensisijaisilla tieosuuksilla – nämä viranomaiset ovat ne, jotka voivat direktiivin alla tehdä päätöksen lainsäädännön toteuttamisesta. Sitten vielä huomio liittyen turvallisiin parkkialueisiin. Kaikki ymmärtävät, mikä niiden vaikutus on muihinkin asetuksiin. Me emme voi niitä yhdistää systemaattisesti moottoritie käsitteeseen, sillä nykyinen tilanne – on sellainen, että tämä olisi aivan mahdotonta hallinnoida. On sellaisia pääväyliä, joilla ei näitä alueita vielä ole, ja meillä on myöskin niiden hallinnoinnin ja niihin investointeihin liittyviä kysymyksiä näiden mm, paikoitusalueiden osalta. Sitten Sasute maksaa. Tämä liittyy kolmeen tärkeimpään pilariin tekstissä, joita me tuemme hyvin aktiivisesti. Ja me voimme, ottaen huomioon nyt se, mitä on käyty keskustelua täällä meilläkin, todeta, että neuvoston kanssa keskustelut tulevat olla todennäköisesti hankalia ja esittelijän läpi saavat, saamat asiat ovat todennäköisesti erittäin hyödyllisiä tässä tulevassa keskustelussa. Ryhmät ovat tähän asti yhdessä kaikki osallistuneet niin kompromisseihin, joita olemme saaneet aikaan. Paljon kiitoksia edustaja Rikki. Ähm, edustaja Lundi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Michael Kramer, joka on ryhmässämme vastuussa tästä asiasta, ei päässyt tänään paikalle, joten puhun hänen puolestaan tänään. Meidän mielestämme ehdotus sisältää koko joukon myönteisiä seikkoja, muun muassa sen, että halutaan sisällyttää myös toissijaiset tiet ja käyttää välimatkaan perustuvia maksuja ja Mm, tässä siirrytään kohti vihreämpää liikennettä. Tämä on mielestämme hyvä. Näin myös äh, ilmastonmuutoksen aiheuttamat äh, kustannukset äh, ulkoistetaan näin. Kuitenkin tässä on vielä joitain seikkoja, joita jäämme kaipaamaan. Henkilöautojen ja moottoripyörien sisällyttäminen mukaan mielestämme nekin olisi tullut ottaa mukaan. Ja Euroopan unioni olisi voinut täytäntöönpanoa rahoittaa, mitä tulee näiden maksujen käyttöönottoon. Eli tässä ehdotuksessa on hyvää ja vähemmän hyvää. Kiitos puheenjohtaja. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kyllönen, olkaa hyvä. Hyvää päivää. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan osoittaa kiitokset erittäin hyvästä yhteistyöstä raportöörille ja kaikille varjoraportööreille. Sen vuoksi näinkin äärimmäisen tärkeänä tänä aamuna lähteä kello 2.00 liikenteeseen, että pääsin tänne liikennevaliokunnan kokoukseen kertomaan yhteisiä terveisiä ja kiitoksia. Kollega Kristiin on tehnyt tiiminsä kanssa erittäin hyvää, rakentavaa työtä, erilaisia erisuuntaisia esityksiä, vaihtoehtoisia ratkaisumalleja oli monenlaisia, mutta ollaan päädytty varsin, varsin hyvään kompromissikokonaisuuteen. Muutamia sellaisia kohtia, joissa olisimme toivoneet tiukempia muotoiluja liittyen ehkä juuri parkkialueisiin ja niiden suhteeseen liikenneturvallisuuteen, siihen velvoittavuuteen. Sen lisäksi me olemme myöskin edelleen valmiita keskustelemaan bussien, vanien ja, ja rekkojen suhteesta. Se asia, asia nimenomaan päästöpuolella vielä vähän hiertää. Mutta onneksi vielä, vielä huomenna yksi varjokokous on, joten näitä asioita päästään vielä yhteisesti hiomaan ja vääntämään. Parlamentin äh, tällaista yhteistä tavoitetasoa olemme monta kertaa pohtineet, että millaisella nimenomaan ympäristö, ilmasto, kärjellä Eurovinjetissä ollaan eteenpäin tuleviin trilogeihin menossa – ja kunnianhimotaso voisi joskus olla vähän korkeampi kuin mitä se meillä tahtoo olla ihan jo sen takia, että ei sitten päädyttäisi siellä trilogeissa mihinkään vähempään kuin mitä ilmastositoumukset ja ympäristövelvoitteet meiltä edellyttävät tulevina vuosina. Mutta haluan lämpimästi todellakin kiittää erittäin hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Ollaan varmasti käytetty värikkäitäkin puheenvuoroja, mutta ennen kaikkea hyvässä yhteistyöhengessä. Merci beaucoup, Madame Kilonen. Madame... Eh, paljon kiitoksia edustaja Kyllönen. Edustaja Ajuut, olkaa hyvä. Sì, grazie, grazie Presidente. Allora, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijä erittäin hienosta työstä, jota hän on tehnyt. Mehän yhä odotamme lopputulosta, mutta olen varma, että onnistumme löytämään tekstin, joka vakuuttaa suurimman osan. Mitä tulee minuun, vahvistan ne kannat, jotka olen jo ilmaissut käyttäjä maksaa ja saastuttaja maksaa periaatteiden vahvistamisen. Meillä on vielä kysymyksiä esimerkiksi keskustelussa, joka liittyy sivuteihin. Tässäkin kompromissia muotoillaan. Ja meillä olisi jo alkutilanteeseen verrattuna tilanne, jossa on löydetty muotoilu, joka saa kannatusta. Tietyissä maissa meillä on sivutieverkostoja, jotka muistuttavat päätieverkostoa. Ja tässä yhteydessä esittelijän täytyy löytää todellisia perusteluja, mutta meillä on toisaalta monia muita jäsenmaita, joissa erot pääverkoston ja sivutieverkoston välillä ovat vielä liian suuria ja näin jätämme päätäntävaltaa jäsenmaille sivuteiden tiemaksujen osalta. Joka tapauksessa nämä ovat siis ehdotuksia, mitä tulee sitten kimmokkeisiin. Me tuemme näitä erittäin vahvasti. Meidän pitäisi tukea tätä siirtymää kohti vähemmän saastuttavia ajoneuvoja, mutta mikään Tällainen kannustin ei voi olla, olla pysyvä järjestelmä. Meillä pitäisi olla portaittainen järjestelmä ja kun pääsemme nolla tasoisten ajoneuvojen riittävään yleisyyteen, me voisimme luopua näistä. Meillä on resursseja käynnissä tämän kaltainen kannustinohjelma, mutta emme voi jatkaa sitä loputtomasti. Yleisesti ottaen aloite siirtää rahtia teiltä raiteille on hyvä, mutta meidän täytyy ottaa huomioon se, että meillä on kategorioita, ähm, joita tämä ei kosketa liikenteessä, kuten esimerkiksi ähm, työmatkaliikennettä ja kansalaisten äh, maantieliikenne kasvaa. Meidän pitää toimia niin, että kansalaiset tunnistavat todellakin sen, että on todellista investointeja, on investointia tieverkoston turvallisuuteen. Sillä muutenhan me vain lisäämme liikenteen kuluja luomatta hyötyä. Meidän pitää tehdä näistä hyödyistä konkreettisia infrastruktuurin parantamisen käyttö. Ja muutoin meidän tulee toimia kestävällä tavalla. Toivottavasti nämä asiat saamme viimeiseen versioon. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Edustaja Arnyt, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijä tehdystä työstä. Mutta olivat kompromissit nyt mitä vain esittelijä, niin todellisuus on se, että Euroopan Espanja maailman rikkaimmilla, joilla enää russia 20 vuoden jälkeen, budjettikurin jälkeen, huoltaa teitä kuitenkaan. Joten no tässä puhutaan ympäristön säilyttämisestä ja pitäisi sitten vetää rahat maailman pois yksityistä kuskeilta, vaikka tämä raportti on perin liittynyt kuin näihin raskaisiin ajoneuvoihin. No, tästä on nyt sitten tullut vain tekosui siihen, että yritetään äh, tätä tapaa tässä olisi pitänyt puhua vain raskan ajoneuvojen verotuksesta, joiden pitää osata, että rahoitetaan näitä teitä, joita he käyttävät tiemaksut. Siis sitä on samaa mieltä, kukaan ei tätä kiistä. Eivät edes suurimmat liikenne- ja kulutusyhtiöt, jotka puhuvat vain modaliteeteista. Ranskalaisena meppinä en voi osallistua tällaiseen peliin ja tulen vastustamaan kaikkia tarkistuksia kompromisseja, mukaan lukien erityisesti esittelijän tarkistus, joka menee siihen, että näitä maksuja vain nostetaan. Muistuttaisin, että ne, jotka väittävät eivät näitä vapauksia, niin yksi niistähän on juuri se, että että liittyy liikenteeseen ja vapaaseen liikkuvuuteen, ja tässä nyt pitää laittaa mitään rahoituksellisia ehtoja. Kiitos. Allez, nous continuons, monsieur. Jatkamme nyt eteenpäin, Ja, liebe Christine, ich bin sehr... Parahin Kristin, kiitokset näistä aivan erinomaisista kompromissitarkistuksista. Pari huomiota. Ensinnäkin minä en voi tukea sellaista kompromissia, joka sallii vapaaehtoiset ruuhkamaksut. Nythän siis tässä on tulossa ihan turhaa päällekkäisyyttä. Mielestäni nykyiset ruuhkamaksut, niistä on luovuttava uusia, ei saa ottaa käyttöön. Ja jäsenvaltioiden ää, täytyisi saada mahdollisuus artiklan 3.7 direkt direktiivissä liittyen historiallisesti merkittäviin ajoneuvoihin, historiallisesti arvokkaisiin ajoneuvoihin, niin jäsenvaltioille täytyy jättää tässä pelivaraa. Kiitoksia. Edustaja Schmidt. Kiitoksia. Aivan ensiksi toteaisin minäkin, että tässä on tehty aivan erinomaista työtä. Esittelijä on tehnyt oikein hyvää työtä ja erityisesti meidän varjoesittelijämme jonka elämä ei ollut helppoa, kun meillä kaikilla oli paljonkin mielipiteitä. Dalundelle sanoisin, että ei tässä nyt yritetä mitään vihreää muutosta aikaan saada, vaan järkevää politiikkaa Euroopan tienkäyttäjien nimissä. Minä en todellakaan halua, että henkilöautot otettaisiin mukaan tähän tässä rikottaisiin jo pelkästään subsidiariteettiperiaatettakin, jota pidän äärimmäisen tärkeänä. Ja sitten se, että kuorma-autot maksaisivat asteittain eri summia riippuen niiden päästötasoista tienkäyttömaksuissa, niin en minä tätä ymmärrä. Tässähän kun ajatellaan tienkäyttöä ja infrastruktuurista huolehtimista, niin Äh, ihan sillä väliä, että minkälaiset päästöt ovat, jos siellä tiellä vaan ajaa. Sitä paitsi lisäpäästöistä hän maksaa sitten esimerkiksi polttoaineverotuksen kautta. Eurovinjettidirektiivinhan on tarkoitus estää kilpailun vääristyminen kuljetusalalla. Tällaista vaaraa mielestäni ei ole, jos tässä nyt menee paikasta A paikkaan B, niin eh, ei tässä mitään kilpailua sinänsä ole. Ja mielestäni jäsenvaltioiden täytyy voida itse päättää henkilöautojen ruuhkamaksuista ja tosiaan suosikki aiheeni vielä. Missään nimessä kuljettaja ei saa syrjiä hänen kansalaisuutensa perusteella. Itävaltahan on tästä jo kannellutkin unionin tuomioistuimeen. Ja kaikkein typerintä tässä mielestäni on tämä ruuhka. Maksun käyttöönotto, no ei kukaan kai nyt siellä ruuhkassa mielellään istu. Ja työmatkalaiset tai vaikka kuljetusliikkeiden äh, edustajat eivät todellakaan voi itse päättää milloin liikkeelle lähtevät, eli PK-yrityksiä tällainen kiusaaminen haittaisi entistä enemmän, eikä Eurooppa nyt tällaiseen kiusaamiseen voi ruveta ollenkaan. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Edustaja Didi, olkaa hyvä. President, uh, actually... Kiitos, puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain kaksi asiaa, jotka täällä on mainittu jo. Sen teki varjostelija George Bach nimittäin tuo liiken, tai siis henkilöliikenne, ja bussit ja linja-autot, kuten kaikki tiedämme, niiden panos on suuri siihen, että liikenne ja päästö vähenne, päästöt vähenevät voimakkaasti, mutta niitä käytetään yhtä paljon jäsenvaltioissa yleensä. Tämä, niiden läsnäolo liittyy palvelu tason raiteilla ja niiden esteettömyyden ja saatavuuden takia uskon, että jäsenvaltioiden pitäisi voida saada tarpeeksi joustoa, jotta voivat räätälöidä lähestymistapansa, jos ajatellaan näitä bussin autojen maksuja toiseksi. No tämänkin mainitsi, tai tämäkin mainittiin nämä henkilöautot. No, tässä pitäisi olla vieläkin varovaisempia ja sallia jäsenvaltioiden valita tehokkaimmat toimintatavat, joilla näitä maksuja kerätä. Kukaan ei kyseenalaista tätä saastuttajaa ja käyttäjä maksaa periaatteita, mutta pakollinen käyttöönotto ei maksusta ei ole oikea tapa toimia sillä pelkään, että kansalaiset sitten siirtyisivät alueellisille teille ja paikallisteille, mikä loisi vieläkin enemmän ruuhkaa, liikenneongelmia, turvallisuusongelmia ja vielä enemmän saasteita, joten jäsenvaltioiden ja toissijaisuusperiaatteen jouston ylläpito. Jos ajatellaan tätä, näitä ja henkilöauton osalta on tärkeää tässä asiassa. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Lib- Kiitoksia, edustaja Libianski. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca Deli. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Ja onnittelut, Catherine, Tämä oli vaikea tehtävä, oli vaikea päästä tulokseen, joka meillä nyt on. Nyt ensimmäinen johtopäätös. Me tarvitsemme teitä yhä enemmän ja enemmän. Meillä on vain tietty määrä tilaa ja me haluamme, että teitä käytetään mahdollisimman hyvin. Ongelma tässä on hinnoittelu ja se ideologia, jonka mukaan harjoitella, harjoitetaan. Tästähän on kyse. Nyt kääntyisin esittelijämme puoleen seuraavan kysymyksen myötä. Jos sivuteilta peritään tiemaksuja, eikö meidän pitäisi ottaa mukaan suositus siitä, että varat käytettäisiin tieturvallisuuden parantamiseen nimenomaan samalla tieosuudella sivu oi teillä erityisesti rautatietasoristeyksissä. tasoristeyksissä. Ihmiset sanoivat, että tämä olisi teidän hallinnoijien työtä, mutta he eivät sitä itselleen ottaa. Ja tämä on riski meillä on usein onnettomuuksia junien ja autojen välillä. Olemme sitä mieltä, että sivutien maksut pitäisi suunnata taso risteyksien suojaamiseen osittain. Kiitoksia. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Edustaja Frasvot. Kiitos puheenjohtaja. Minunkin mielestäni on tärkeää, että kustannusten suhteen ollaan kuljetusalalla rehellisiä myös. Ulkoiset kustannukset on tässä otettava huomioon, esimerkiksi päästöt ja meluhaitta. Itävallassa meillä on oma vinjettijärjestelmämme, se ei ole välimatkaan perustuva. Jos meillä on Euroopan laajuinen tienkäyttömaksu, niin käykö niin, että Itävalta joutuu luopumaan omasta menestykseksi osoittautuneesta mallistaan ja ottamaan käyttöön eurooppalaisen mallin? Meidän järjestelmämme toimii, ää, ää, hanke kustannetaan tulojen suhteen ja ajatellaan sitten vaikkapa työmatkoja, olisi aika epäreilua, jos työmatkoista ihmiset joutuisivat kärsimään ollessaan niistä täysin riippuvaisia. Me tarvitsemme, jos puhutaan Euroopan laajuisesta tienkäyttömaksusta, niin sellaisen, joka ottaa huomioon eri maalle. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Nyt Käännyn Edi Liesoon puoleen. Annan teille aivan pian puheenvuoron komissiosta, mutta haluaisin vielä korostaa yhtä asiaa. Tämä on tieasiain valiokunta ja meillä on tiettyjä suuria haasteita, joihin täytyy tarttua, kun teemme lainsäädäntöä. Meillä on uinuva tulivuori. Lähellämme nimittäin ilmastonmuutos, vaikka eräät eivät siihen uskokaan. Ja tämän lisäksi kansanterveysluvut ovat hirvittäviä Euroopassa. 500 000 ennenaikaista kuolemantapausta, Eli olen sitä mieltä, että jos onnistumme samaan aikaan sellaista lainsäädäntöä, joka suojelee kansalaisten hyvinvointia, se olisi melkoisen hyvä asia. Nyt komissiosta, herra Liisu, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pari kommenttia tähän alkuun näistä kommenteista yleisesti. Niin siis äh, sinäkin, että tulee komissioon, niin olemme keskustelleet paljon näistä asioista esittelijän kanssa, sihteeristön kanssa, varustelijan kanssa. Hyvin rakentavia ja positiivisia keskusteluja. Ja kiitos tästä kaikesta. Kiitos kaikille edustajille tuosta myönteisestä hengestä. Toinen yleinen viesti tosin välittää liittyy tuohon aikatauluun. Kuten tiedätte varmaankin, niin keskustelut neuvostossa eivät ole helppoja neuvoston koko 7.6. Ministerineuvosto silloin siis, toivottavasti silloin saadaan yleinen lähestymistapa sieltä. No siis tilanne on hankala, uskon, että parlamentin rooli on silloin hyvin tärkeä. Tietysti jotain substanssia, mutta myös jos aikataulua, joten haluaisimme kannustaa tässä TRAN-valiokuntaa hyväksymään mietintönsä mahdollisimman nopeasti ehkä 25. niin kuin ennakoitua ainakin, tai ainakin ennen tuota liikennemisten tapaamista 7.6. jotta on vältettyä selvää viestiä sitten parlamentin kunnianhimon tasosta, jotta saadaan sitten nämä pyörät liikkeelle. sitten nuo yleiset kommentit sitten, mitä tulee tähän mietintöluonnokseen, ja, joka liittyy Eurovinittidirektiiviin ja sen kolmas tarkastelu. Sanoisin, että No, Elvinistä on nime, tässä hän on ollut hyvin kaukana tuosta direktiivistä, joka hyväksyttiin yli 20 vuotta sitten. Ehdotus on sellainen, että komissio on tässä kunnianhimoinen, jos ajatellaan ajoneuvoja, joka kaattaa ja ulkoiskustannukset. ja pitää todeta, että Ryvodal on, on vieläkin kunnianhimoisempi tässä ja hän on oikealla suunnalla, jos ajatellaan komission valkoista kirjaa ja sitä, mitä pannaan täytäntöön. Tämä periaate saastuttaja maksaa ja käyttäjä maksaa. Kuten tiedätte, neuvostossa valitettavasti työt eivät ole vielä käynnistyneet. Tapasimme tänä aamuna Itävallan puheenjohtajavaltion edustajia, jotka haluavat sitten aloittaa nämä työt ja vielä liikkuuspakettia yksi eteenpäin. Se on sille prioriteetti sitten Itävallalle. Keskustelut ovat alkaneet muissakin asioissa, mutta tietysti eurovinnetti on tärkeä heille erityisesti tässä yhteydessä on tärkeää siis, että parlamentin kanta on selvä ja vahva periaatteista, joita haluatte nähtävän tuossa uudelleen tarkastelussa. En nyt mene yksityiskohtiin, jos ajatellaan kaikkia näitä tarkistuksia. Kuten sanoimme jo kahden aikaisemman keskustelun aikana, komissio tukee yleisesti ottaen tehtyä työtä, sanoisin, että tämä tekninen laatu on tässä erinomaista, jos ajatellaan ehdotettuja tarkistuksia, jota Rövodal on ottanut yksi kommentti, vain yksi kritiikki, jota olemme esittäneet aikaisemmissa keskusteluissa, on se, että mistä mieltä, että on tarpeen, kun uusi tie tuletaan käyttöön – tai tällainen markup, eli tällainen lisätulli, kun sitä sovelletaan näiden perussumaksujen lisäksi, että sitä tarvitaan ilmoitus sitten komissiolle, kun tällainen markup-maksu voi olla merkittävä kustannuslisä perustietullista. Ja miksi sitten ilmoitus? No ei tämä ole byrokraattinen tavoite tietenkään, vaan siksi, että pitää varmistaa, että tuo tietulli on oikeudenmukainen, että käyttäjät maksavat sellaisen tietullin, joka on oikeudenmukainen. Ja Haluaisin muistuttaa esittelijää tästä, ettei anta mitään poikkeuksia sitten tähän nykydirektiiviin. Eli tämä ilmoitusvelvollisuus ei saa unohtua sitten. Komissiolle pitää ilmoittaa maailmat erittäin hyvin. Sehän suunnittelee tällaista markup-lisämaksua. Alueella myös on hyvin. No siellä on keskusteltu paljon. Sen jälkeen tuo valtio ilmoittaa ilmoittaa komissiolle kaikista tiedosta, joka takaa, että käyttäjät maksavat oikeuden mukaisen tietullin direktiivin mukaisesti. Joten loppuun vielä positiivista asiaa ja vielä haluaisin kannustaa teitä viemään tässä vain eteenpäin. Kiitos. Paljon kiitoksia. Liesua, nyt annan esittelemme uudelleen puheenvuoron Christian Revon Dalua. Paljon kiitoksia Ensinnäkin haluaisin kertoa, että me äm, liikenteen valkean kirjan uudistamista äänestämme erittäin suurella enemmistöllä. Äh, samoin periaattein saastuttaja maksaa, käyttäjä maksaa. Ja koska lähestymme vaalikautta, olisi hyvä toimia uskottavalla tavalla. Äh, ja kuten monet muutkin kysymykset täällä liikennevaliokunnassa, äh, me toimeenpanemme jotakin, mikä on aikaisemmin muotoiltu periaate. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä. Huomaamme hyvin, että täällä puheenvuoron käyttäneet ovat näitä kompromissitarkistusasioita vielä käyttäneet keskustelussa läpi. Kysymys liittyen ruuhkiin. Ymmärrän, että tämä aiheuttaa ongelmia yhdelle tai kahdelle poliittiselle ryhmälle, mutta mutta muut ryhmät tästä huolimatta tukevat aloitetta ja haluaisin todeta, että nämä ruuhkamaksut ovat olemassa jo tietyissä maissa, joissa käytetään erilaisia tariffeja liikenteen mukaan, liikenteen määrän mukaan, ja tämä on täysin hyväksyttyä ja ymmärrettyä näissä maissa. Eli komission ehdotus on jotakin, jota on jo koeteltu käytännössä, ja pyrkimyksenä on myöskin päästä siihen, että ruuhka olisi vähemmän ja saasteita vähemmän. tämä ei ole mikään huha-ajatus, joka on näin vain ilmaantunut. Herra Liesua, minä hyvin tunnen nämä tiettyihin moottoriteihin liittyvät kysymykset. Sitten subsidiariteettikysymys, toissijaisuusperiaate. Totesin tämän jo säilyy. Ei ole olemassa mitään velvollisuutta luoda kaikille sivuteille tiemaksujärjestelmää, mutta ne jäsenmaat, jotka toissijaisuusperiaatetta kunnioittaen näin haluavat, eivät voivat niin tehdä, sillä meillä on tiettyjä sivutieosuuksia, jotka todellisuudessa ovat teitä, joita käytetään kiertotienä, ettei joutuisi maksamaan moottoritiemaksuja. Ja kuten edustaja Liberaski sanoi hyvin, nämä toissijaiset tai sivutiet Niitä käytetään aivan samoin kuin tiemaksullisia tieosuuksia. Tässä on turvallisuuskysymyksiä. Meidän täytyy pohtia sitä, kuinka voisimme taata näillä sivuteilla turvallisuuden. Niillähän saatettaisiin ottaa tiemaksuja ja myöskin ähm, merkintöjen osalta tukisimme aloitetta. Ne voisivat tukea ihmisten maksun hyväksymistä. Meillä on tällä hetkellä tietyissä maissa vielä olemassa, ei kaikissa maissa, mutta tietyissä maissa eh, kevyille hyötyajoneuvoille poikkeus. Eli meillä on tällä hetkellä tilanne, joka on epätasapuolinen. Ja tarkoituksena on harmonisoida nyt tilannetta niin, että kaikki eri liikennemuodot, mukaan lukien autot. Täällähän me edustamme kaikkia, emme vain eurooppalaisia autoilijoita. Meidän täytyy mielestäni edustaa kaikkia. Ja kansalaisten tulee käyttäytyä ekologisesti. Autohan saastuttaa ja meidän täytyy pohtia sitä, millä tavoin näistä tiemaksuista saadut varat voitaisiin suunnata liikenteeseen takaisin niin, että otamme huomioon kaikki ajoneuvot, mutta myös niin, että saadut tulot menevät todellakin liikennealalle. Mitä sitten tulee kysymykseen, eh, joka koskee linja-autojen, kuorma-autojen ja rekka-autojen erottelua? Me olemme tehneet erottelun, tiemaksu, erottelun eh, linja-autojen ja bussien kohdallakin, jotta ymmärrettäisiin, että tämä ei voi olla sama tapaus kuin kuorma-auto. Ja täällä kuulin monta kertaa myöskin mainittavan sana vero. Kyseessä ei ole vero, kyseessä on maksu. Ja ajatuksena tässä maksussa, toistan nyt asian, olen ehkä sanonut tämmöinen neljä kertaa, mutta haluan korostaa asiaa. Tämä tulojen merkintä, liikennesektorille olisi uutuus ja Karimandeli ja Dominique Rinkie totesivat tämän. Meillä täytyy olla Euroopan parlamentti, joka on hyvin vahva näissä kysymyksissä, jotta voisimme edetä järjestelmän tiellä ja jotta kaikki ymmärtäisivät ja hyväksyisivät nämä seikat. Tässä olivat ne asiat, jotka ovat tärkeitä trilogissa. Me haluamme osoittaa, että meillä on vahva enemmistö takanamme. Paljon kiitoksia ja tapaamme huomenna viimeistä keskustelua varten tämän asian tiimoilta ja haluaisin tässä yhteydessä Samuel Belletia avustajani kiittää. Hän on tehnyt hyvin paljon töitä itse kunkin kanssa tämän mietinnön parissa. Bravo. Tämä oli oikein selvää. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että äänestys tulee tapahtumaan 24. toukokuuta kello 9 alkaen. Ja nyt jatkamme eteenpäin. Jatkamme nyt edustaja Kluunin mietintöön. Hän ei ole paikalla, joten Lin van de Kamp käyttää nyt puheenvuoron hänen puolestaan. Olkaa hyvä. Parahin puheenjohtaja, kiitoksia. Kollegani Deidre ei tosiaan tänään iltapäivällä pääse paikalle ja näin ollen luen hänen tekstinsä. Hänen tekstinsä. Minun tulkintani. Kiitokset kollegoille kaikista tarkistuksista. No niin, tämä oli se helppo osuus. Kun tarkistuksia on suhteellisen vähän, alle 40, emme pitäneet tarpeellisena tehdä kompromissitarkistuksia, eli äänestys toimitetaan kaikista tarkistuksista äänestyslistan pohjalta. Mitä sisältöön tulee, haluaisin korostaa, että ei komission eikä esittelijän ehdotus uhkaa jäsenvaltioiden toimivaltaa, mitä verotukseen tulee. Päinvastoin se lisää joustavuutta nykyään käytössä olevalle toimivallalle. Me emme määrittele asioita, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Jäsenvaltiot jatkossakin määrittelevät ja päättävät niistä poliittisista toimista, joihin haluavat ryhtyä tällä alalla. Pidän hyvänä sitä, että komission ehdotus pyrkii vastaamaan joihinkin tieliikenteen haasteisiin, nimittäin sosioekonomiset ja ympäristökysymykset erityisesti tämän eurovinjettiehdotuksen kautta. Useimmat tarkistukset pyrkivät välttämään ylimääräisiä hallinnollisia kustannuksia äh, tai ylimääräisiä turhia kustannuksia opera- moottoreille. Tämä oli Deirdre Klynen viesti teille kaikille. Kiitokset. Kiitos Vanne että tämän viestin. Tehtävä suoritettu. Kiitos. Sitten sosialistiryhmä. Edustaja Ertug. Hän edustaa edustaja Tapardelia. Kiitos. Sama tilanne. Tapardelle ei päässyt paikalle tänään. Sen vuoksi minun pitää lukea hänen kantansa tästä paperilta kollegat SCPn varjostelijoiden tässä asiassa on samaa mieltä. Tästä periaatteesta on komission ilmaissut, eli että verotuksen tulisi heijastaa sitä, miten käytetään infrastruktuuria. Samalla pitää antaa kannustavia puhtaammille ja tehokkaimmille toimille. Pidän hyvänä komission edustusta ryhtyä enemmän tähän su- tai mennä tämän, pidemmälle tähän suuntaan. Tarvitaan lisää välineitä tukea investointeja infrastruktuureihin ja vähentää ruuhkaa melua ja saasteita tässä mielessä. Ajoneuvoverot tällaisenaan eivät ole tarkoituksenmukaisia, koska ne eivät heijastele todellista infran käyttöä. Nämä etäisyysperustaiset maksut voisivat olla askel eteenpäin. On kaksi asiaa, joita olisin korostaa, jos halutaan saavuttaa tasapainon lähestymistapa ensinnäkin. Minusta se, että vähennetään tuota saasteita ajoneuvoveron osalta ja saadaan raskasajoneuvoja. No, tämä pitäisi toteutua vain silloin, kun on myös tällainen etäisyysperustainen järjestelmä otetaan käyttöön, matkaperustainen. Täällä vältetään se riski, että olisi kaksoisverotus, mutta lisäksi olisi potentiaalista epätasapainoa kansallisiin ja alueellisiin budjetteihin, jotka joskus ovat riippuvaisia ajoneuvoveroista. Toiseksi, mitä tulee aikatauluun ja vähennysten osalta, mielestäni meidän pitää kiinnittää huomiota siihen, miten tämä tulee vaikuttaa vaikuttamaan hallintoihin siinä saatuissa senpä vuoksi komission ehdotus sille, että tai tämä olisi vain viisi vuotta, no se ei ole käytännönläheistä, jos ajatellaan selkeitä tavoitteita ja mitä maksuista ajoneuvoihin tulisi, mitä veroja. Ja se voisi vaikuttaa suhteettomasti jäsenvaltioihin, jotka ovat riippuvaisia tieliikenteestä. Kuitenkin uskon, että meidän pitää löytää hyvä tasapaino sillä toisaalta, että otetaan käyttöön nämä maksun perustuva verotus ja maksut, josta vähennetään ajoneuvojen käyttöä ja toisaalta mikä on tuo aikataulu, jolla se toimisi, toteutuisi parhaiten. Tuo siirtymä. Kiitos. Kiitos edustaja Ertug. Merci, madame la présidente. Rike, kiitos puheenjohtaja. Ei paljon lisättävää, sillä kuten vimme jo sanoi, todellisuudessa tässä oli vähän tarkistuksia vain. Komission ehdotus oli hyvä. Mikä oli tärkeää oli, että tässä nyt oli tästä lähentymistä eurovinjettiin ikään kuin. Ja aspekti, joka on sen tärkeä. No sen lisäksi mitä jo sanottiin tästä suhteellisesta vapaudesta, joka jäsenvaltioilla on, jos ajatellaan toisen kunnioittamista No, tässä on näitä kilpailuongelmia tietysti, mutta toisaalta pitää pohtia tuota harvinaisesti kapasiteettia ja teknologista harvinaisuutta kuitenkaan tekemättä poikkeuksia, mikä on hankala, koska on useampia valintoja ja tässä voidaan tehdä. Ja tämä jätetty avoimeksi sitten tässä muokkauksessa, asetuksen muutosajatuksessa, joten tässä on tiettyjä tarkistuksia, jotka ovat jotka täydentävät toisiaan myös. Ja tämä on teksti, joka saa ne taakseen suuren enemmistön. Ja tässä on vain vähän teknisiä muutoksia. Ja tämä on lähellä Eurovinettiä, joka ottaa huomioon toissijaisuuden, mutta toisaalta myös tässä tiettyä liberalisoitumista tapahtuu, kun on kuitenkin toissijaisuutta jäsenvaltioiden tasolla, joten tasapaino, mistä tyydyttävä, ja se ottaa huomioon myös tulevat kehityssuunnat alalla ja myös poliittiset näkökannat ja sääntelyteknologiakysymykset, joten ei tämä teksti varmaankaan ryhmälle mitään ongelmia aiheuta. Kiitos edustaja Rikke. Edustaja Dalunde, olkaa hyvä. Eh, tack så mycket Kiitos puheenjohtaja jälleen Puhun Michael Kramerin puolesta, joka ei tänään paikalle päässyt. Muutama sana meidän ryhmämme tarkistuksista. Tärkeintä kannaltamme on se, että ajoneuvoja verotetaan tavalla, joka johtaa vihreään muutokseen niin, että saadaan aikaan kestävä kuljetusjärjestelmä, liikennejärjestelmä, kun puhutaan ajoneuvojen verotuksesta, yhtäältä on huolehdittava siitä, että verotus liittyy on yhteydessä ajoneuvon painoon niin, että verotus suosisi kevyempiä ajoneuvoja ja verotettaisiin kovemmin painavia ajoneuvoja, jotka kuluttavat äh, teitämme ja niiden pintoja enemmän kuin kevyet ajoneuvot. Siksi meidän tulisi edistää kevyiden ajoneuvojen käyttöä myös verotuksellisin keinoin. Samoin sitten äh, ilmastovaikutukset. Meidän tulee saada aikaan kannustimia ympäristöllisesti ja ilmastollisesti fiksujen ajoneuvojen äh, hankkimiselle ja samoin sitten tutkimus ja kehitys ja tuotanto niin, että tuotetaan ajoneuvoja ja autoja, jotka nekin saavat aikaan vihreän muutoksen liikennealalla. Kiitos. Kiitos. Edustaja Kyllön seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan välittää varjomme terveiset, että yhteistyö on sujunut erinomaisen hyvin ja hän on varsin tyytyväinen siihen ratkaisuun, että ei lähdetty vääntämään mitään kompromisseja, vaan nyt kaikki saavat avoimen demokraattisen äänestysmenettelyn ja sitten näemme yhdessä lopputuloksen. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Kilonen. Monsieur... Paljon kiitoksia. Peter Lundgren, olkaa hyvä. Tack Kiitoksia, puheenjohtaja niin, tietenkin kaikkein ympäristöystävällisintä olisi, että olisi mahdollisimman vähän ajoneuvoja siellä liikenteessä ja siksi minä tykkään mitä, mahdollisimman pitkistä ja painavista ajoneuvoista niin, että näitä tällaisia jättiläisrekkoja käytettäisiin enemmän, koska eh, Mm, niissä on enemmän renkaita ja näin ollen tämä paino jakautuu ajoneuvoon myös huomattavasti tasaisemmin ja näin ollen se kuluttaa tien pintaa huomattavasti vähemmän ja näin ollen ajoneuvoja myös tarvitaan vähemmän. Eli jättiläisrekkojen puolesta tässä puhun. Tietenkin meidän täytyy ajatella ympäristöä, kun kuljetamme tavaroita, mutta kaikkein paras äh, on, että meillä on mahdollisimman vähän ajoneuvoja siellä liikenteessä, eli mitä suurempia sen parempi. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Lundgren. Paljon kiitoksia, edustaja Lundgren. Komissiosta herra Liesua. Haluatteko kantaa kantanne tähän mietintöön? Olkaa hyvä. Merci, madame. Paljon kiitoksia puheenjohtaja aivan aluksi. Kiitoksia. Äh, puheenjohtaja. Niin, tosiaan kyse on siitä, että jäsenvaltiot voivat luopua myös verotuksesta ja verotuskannustimista siirtyäkseen kohti tienkäyttömaksuja. Varmasti esittelijä pyrkii tässä yksinkertaistamaan komission ehdotusta. Mehän olemme ehdottaneet, että verotusta vähennetään viidessä eri vaiheessa ja, jäsen, ja esittelijä haluaisi tehdä tämän yhdellä kerralla. Kyllä oikeastaan ymmärrämme tämänkin mahdollisuuden, mutta sitten emme ymmärrä miksi ja esittelijä antaa mahdollisuuden vähentää näitä veroja viisi vuotta odottaa direktiivin voimaan astumisen jälkeen, jos kyse on yksinkertaistamisesta, hyvä niin, mutta kyllä jäsenvaltioilla täytyisi kuitenkin olla joustavuutta äh, tätä verotusta keventää mitä pikimmin. Eli vaikka tehtäisiin se vain yhdessä vaiheessa, niin eikö paras olisi voida tehdä se heti, kun uusi direktiivi astuu voimaan, eikä vasta viisi vuotta sen voimaan astumisen jälkeen. Kiitos. Paljon kiitoksia, herra Lijo. Vin van de Kamp vielä, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitos paljon. Minä välitän kaikki varjoesittelijöiden viestit kollegalle, niin esittelijä Derek Lunelle ja eh, komissionkin terveiset tästä vaihettaisesta lähestymistavasta. Tämän viestin välitän hänelle ja palaamme asiaan sitten tässä vielä viikon mittaan. Kiitos paljon. Merci beaucoup, monsieur Wim van de Kamp. Paljon kiitoksia, edustaja Wim van de Kamp. Haluaisin muistuttaa, että äänestämme 20 neljäs päivä toukokuuta kello yhdeksän alkaen tästäkin mietinnöstä. Nyt siirrymme edustaja Salinen mietintöön. Hän ei olekaan paikalla, joten Wind van de Kamp pääsee uudelleen käyttämään puheenvuoron tämänkin mietinnön suhteen. Olkaa hyvä. Thank you very much. My colleague... Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kollegani Salini ei päässyt paikalle, sillä vaikuttaa, että Italiassa on jotain lakkoja. Hän ei päässyt tänne paikalle ajoissa, joten luen nyt taas hänen tekstinsä ja näemme, voivatko kollegat ja varjostelijat olla samaa mieltä hänen lähestymistavansa kanssa. EETS-direktiivin uudelleen laatimissa edutuksen komissio viime toukokuussa julkaisi ensimmäisen liikennepaketin puitteistossa ja yhtä aikaa Eurocharging aloitteen kanssa, joka käsittelee siis ähm, Eurocharge-järjestelmää. Tässä aloitteessa on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin äh, sähköisten tietullijärjestelmien yhteensopivuuspuute. Uudelleen laadinnassamme me pyrimme vahvistamaan tätä yhteen sopivuutta järjestelmien välillä. Se ei ole tällä hetkellä valloillaan. Meillä on erilaisia tietullijärjestelmiä ja ne eivät pysty vaihtamaan tietoa keskenään. EETS, Euroopan sähköisen tietullijärjestelmän, pitäisi helpottaa rajat ylittävää liikennettä ja helpottaa näin ihmisten ja hyödykkeiden liikkumista. Tämän voimme saavuttaa, jos määrittelemme jokaisen toimijan roolin ja annamme jokaiselle toimijalle selkeät ohjeet siitä, mitä teknologiaa käytetään. Toinen päätavoite toisaalta äh, direktiivissä on äh, maksamatta jäävien maksujen ongelma. Itse asiassa nykyinen oikeuspuitteisto ei tee mahdolliseksi minkäänlaisen ajoneuvotiedon vaihtoa jäsenmaiden välillä – tie tullimaksujen perimiseksi. Tämän puutteen, oikeusperustan puutteen kielteinen vaikutus on noin 300 mil, 100 miljoonaa euroa vuosittain. Tämä alueita komission uudelleenlaadinta ehdotuksessa on tervetullut. Yhdessä varjoesittelijöiden kanssa me olemme keskustelleet kahdeksasta kompromissitarkistuksista, jotka koskevat kaikkein tärkeimpiä osioita tässä aloitteessa. Olemme jo samaa mieltä esimerkiksi tietosuoja- ja raportointitiheyskysymyksistä. Keskustelu on vielä käynnissä tietyssä erittäin tärkeissä asioissa, kuten direktiivin sovellusala ja Urban Mobility, Uberin mukaan ottaminen ja NPR-systeemin mukaan ottaminen, mutta olen varma, että me pystymme myöskin näissä asioissa löytämään yksimielisyyden eh, tulevan perjantain kokouksessa. Minä tulen antamaan uuden luonnoksen jossa on varjostelijoiden ehdotuksia mukana mahdollisimman pian tässä uudessa kompromissi sarjassa vielä tulee olemaan kompromissi, joka liittyy päätöksentekoon. Se siis lisätään mukaan. Jälleen kerran kiitoksia hedelmällisestä työstä kollegoille siitä työstä, jota kollegat ovat lisänneet koko tämän ajan siis minä nyt tämän muutin monikkoon, kun se oli yksikössä alun perin tekstissä. Kiitoksia. Kiitoksia hyvin paljon Viin Vannikampia. Edustaja Senolov, olkaa hyvä. Děkuji, za slovo. Eh, já bych v podstatě chtěla eh, také poděkovat eh, panu zpravodaji za... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin ää, esittelijää kiittää joustavuudesta, hyvästä yhteistä työstä. Voin vahvistaa, että olemme saaneet aikaan sopimuksen useimmista tarkistuksista, eli olemme saaneet aikaan oikein äh, hyvän äh, järjestelmän, sähköisen järjestelmän, joka on yhteen toimiva. Ja sopimus on aikaan saatu sen teknologian suhteen, jota voidaan käyttää näiden sähköisten transaktioiden pohjana. Ja tämä ei tule olemaan liitteessä, vaan itse tekstissä. Tämän lisäksi sisällytetään äh, automaattinen äh, rekisterinumeroiden tunnistusjärjestelmä. Näin järjestelmä paranee huomattavasti erityisesti vähäpäästöalueilla. Ja äh, varjo esittelijät tulevat kokoontumaan vielä ja keskustelevat siitä, sitten tietojen vaihdosta, siis rajat ylittävästä tietojen vaihdosta. Ja nyt tosiaan sitten odottelemme ihan viimeisiä tarkistuksia ja ajatuksia asian tiimoilta, mutta uskoisin, että ensi viikolla järjestettävä varjoesittelijöiden kokous äh, sitten jo äh, saa aikaan johtopäätökset. Von Miltenberg. Paljon kiitoksia edustaja Van Miltenberg, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja suottaen anteeksi, että en kuullut tätä keskustelua alusta alkaen. Tässä on edistytty esityslistalla niin hurjaa vauhtia, että en ymmärtänytkään tulevani myöhässä, mutta tosiaan eh, varjoesittelijät eh, esittelijä ovat tehneet hyvää yhteistyötä. Tämä ei ole ollenkaan kiistanalainen tai ristiriitainen kysymys. Mielestäni on oikein hyvä, että osa eh, kysymyksistä on saatu siirrettyä liitteestä itse tekstiin, koska näin saadaan oikeudellista juridista varmuutta asiaan myöskin palvelun tarjoajille niin, että tietävät missä mennään. Valitettavasti en ole onnistunut koko parlamenttia tai edes osa siitä vakuuttamaan siitä, että tämä teknologia puoli olisi laitettu liitteeseen käytettävää teknologiaa. Näin sitä listaa olisi ollut helpompi päivittää kuin itse direktiivitekstissä. Eli nyt tulemme sitten joka kerta tarvitsemaan kovastikin aikaa kun halutaan lisätä uutta teknologiaa, jota ei vielä ole olemassakaan sitten tähän käytettävän teknologian luetteloon luetteloon. No, minä en nyt onnistunut tästä asiasta muita vakuuttamaan, vaikka pidänkin sitä hyvin tärkeänä. Hyvin tyytyväinen olen siihen, että esittelijä ja osa varjoesittelijöistä ovat huolehtineet siitä, että kompromissitarkistuksissa on nyt sitten ehdotettu automaattista ajoneuvojen rekisteritunnuksen eh, tunnuksen tunnistamista mutta näin tämä tulee varmasti helpottamaan ylipäätään rajat ylittävää tiedonvaihtoa niin, että kaikki joutuvat sitten myös maksamaan sen, mikä heidän maksaa kuuluu. Eli kaiken kaikkiaan tämä on hyvin tekninen kokonaisuus ja ensi viikolla, vai ei kun tällä viikollahan se on, toivottavasti järjestetään tämä viimeinen varjoesittelijöiden kokous niin, että saadaan tämä ajoissa kuntoon äänestystä varten. Kiitos paljon. Merci beaucoup, monsieur. Paljon kiitoksia edustaja Talunte, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset esittelijälle erinomaisesta työstä varjoesittelijöiden kanssa. Yhteistyö on sujunut todella mainiosti. Tämä on hyvin tärkeä asia, voi vaikuttaa aika tekniseltäkin, koska monet maat, kaupungit ottavat erilaisia tienkäyttö- ja ruuhkamaksuja äh, käyttöön. Ja on hyvin tärkeää, että nämä eri järjestelmät toimivat yhteen asian helpottamiseksi, kun tässä modernissa yhteiskunnassa me saatamme asua yhdessä kaupungissa, opiskella toisessa ja työskennellä kolmannessa. Ja kyllä äh, ajoneuvon kanssa täytyy voida ylittää rajat helposti ja sujuvasti. Omissa tarkistuksissamme ryhmämme on keskittynyt siihen, että kerättävää tietoa käytetään yksin omaan oikeaan käyttötarkoitukseen, jotta kansalaisten yksityisyyttä suojellaan ja katsomme myös, että pyrimme tässä siihen, että tulevaisuudessa ihmiset käyttäisivät henkilöautoa mahdollisimman vähän ja kestävämpiä liikennemuotoja, kuten junaa, polkupyörää ja muuta joukkoliikennettä entistä enemmän. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Merja Kyllönen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ryhmämme varjoraportööri lähettää lämpimät terveiset koko työryhmälle. Yhteistyö on ollut hyvää ja hän haluaa hyvin lyhyesti vain todeta, että kompromissiratkaisu näyttää lähestulkoon siltä, että sen kanssa voimme elää. Ja mielestäni se on jo varsin hyvä palaute niin raportöörille kuin varjoraportöörikollegoille. Eli voimme elää. Ei ehkä täydellinen, mutta lähempänä, lähempänä sitä kuin koskaan. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Kilönen. Paljon kiitoksia edustaja Kyllönen. Edustaja Lundgren, olkaa hyvä. Joo. Mm, niin, ympäristö, kyllä se hienolta kuulostaa. Kaikkea täytyy ajatella ympäristöä. Minä luulen, että minä olen ainut jäsen tässä valiokunnassa, joka ajaa sähköautoa kun minä satun olemaan nämä äh, kaikkein kiinnostuneen autoista. Ei se ehkä niin helppoa ole tavallisia ihmisiä äh, kannustaa tällaiseen äh, teknologiaan ja tekniikkaan satsaamaan, kuin emme sitä itsekään tee. Meillä on kyllä tässä ongelma kun puhutaan vaikkapa näistä rekisterikilpien tunnistamisesta, Kyllä esimerkiksi liikennealalla väärän rekkarin käyttäminen on hyvinkin tavallinen ongelma. Netistä voi tilata rekisterikilven ää, ja esimerkiksi ruotsalaiset ajoneuvot, jotka, on, jotka ostetaan ulkomaille, niin sitten niiden rekisterikilpiä kaupataankin netissä seuraavaksi. Eli meillä on kyllä aika paljonkin teillämme sellaisia ajoneuvoja, joissa ei ole oikeita rekisterikilpiä paikoillaan, kun meillä ei ole kansainvälistä Äh, yhteistä tietojärjestelmää, äh, jonka kautta tätä voitaisiin valvoa. Kyllä olisi erittäin hyvä, jos meillä olisi yhteinen järjestelmä, jossa valvottaisiin myöskin näitä vääriä rekisterikilpejä, koska muutenhan ainoastaan rehelliset kansalaiset, joilla on se oikea kilpi autossa, maksavat viulut. Paljon kiitoksia. Nyt käyn taas komission puoleen. Herra Liesua, olkaa hyvä. Merci, madame. Kiitoksia puheenjohtaja edellisen keskustelun jälkeen, maaliskuun keskustelun jälkeen sanoisin, että tämä asia on kehittynyt melkoisen hyvin, ei vain parlamentissa, vaan myöskin neuvostossa. Meillä oli viimeinen työryhmäkokous viime viikolla ja tämä teksti on nyt vakaa. Meillä on oikein hyvät näkymät 7. kesäkuuta liikenneasian neuvostoa ajatellen – me haluaisimme kuitenkin pyytää valiokunnan sihteeriöstöä löytämään oikean tasapainon tekstiin ja esimerkiksi toimeenpanoa koskien. Me olemme tunnistaneet jokaisen palvelun tarjoajan, jokaisen hyvin tärkeän toimijan pitäisi tulla tunnistuksi ja heidät pitäisi ottaa mukaan mietintöön. On hyvin tärkeää, että ovat kaikki tässä loppumietinnössä mukana, josta äänestetään ähm, neuvoston kanssa käytävää keskustelua ajatellen. Ja sitten yksi seikka. ENPR on automaattisen rekisterikilpien tunnistamisen äh, esittelijä haluaisi sulkea pois tekstistä, mutta komissio vastustaa tällaista poissulkua, sillä järjestelmä on yhä tärkeämpi kentällä ja ENPRn puistaminen tästä yhteen sopivien järjestelmien alasta olisi valitettavaa, mutta tätä lukunottamatta sanoisin, että me olemme hyvillä tulilla tämän tekstin suhteen ajatellen valiokunta-äänestystä. Paljon kiitoksia, herra Liesua Vin van de Kampen, olkaa hyvä. Frau de voorzitter, dank u zeer. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tässä asiassa puhun tai tulen välittämään Salinille tietenkin käydyn keskustelun myös tämän komission esittämän pyynnön siitä, että tämä mm, teknologia otetaan vielä mukaan niin äh, Salinin, äh, Salinin avustajat, EPP, äh, avustajat ja transsihteeristönkin jäsenet ovat täällä olleet kaikki paikalla ja kuunnelleet tarkasti, eli yksikään yksityiskohta ei varmastikaan ole mennyt ohi korvien. Paljon kiitoksia. Haluan muistuttaa siitä, että tästä mietinnöstä äänestetään 24. kesäkuuta kello yhdeksän lähtien. Me olemme nyt päässeetkin hyvin paljon eteenpäin. Ja meidän pitäisi aloittaa koordinaattoreiden kokous. Mutta valitettavasti eräät koordinaattorit eivät ole vielä paikalla, joten keskeytämme kokouksen ja kello 17 kolmekymmentä jatkamme kokoustamme. Tai ehkäpä voisimme tätä aikaistaa, voisimme sanoa kello 17. Onko se kello 17 hyvä? No, edustaja Teliska ei ole paikalla. Tämä ei siis onnistu, eli meidän täytyy odottaa kello 17.30 asti